että mitään huomautettavaa ei ole puheenjohtajakokoukseen tullut neljään ekon valiokunnan liittyen liittyen siihen, että ei valiokunta halua delegoitua säädöstä vastustaa, ellei 24 tunnin sisällä yksikään poliittinen ryhmä tai määrätty minimimäärä jäseniä esitä huomautettavaa. Tämä päätös katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa asiasta äänestetään. Suositukset ovat äh, saatavilla täysistunnon verkkosivulla. Nyt